Protokół z posiedzenia z dnia... Pöytäkirjat 16. heinäkuuta 2009 kokouksesta on lähetetty. Teillä ne on. Haluaisin kysyä, onko jotakin huomioita niistä? En näe huomioita. Pöytäkirjat ovat hyväksytty. Minulla on tieto Euroopan kansanpuolelta. Olen saanut niin anteeksi, toinen tieto ensin. Ilmoitus. Belgian viranomaiset ovat kertoneet minulle, että herra Jean-Claude Malton artiklan, joka koskee EPn jäsenen valintaa viimeisissä